Ladies and gentlemen, we... Hyvät naiset ja herrat, nyt kello on seitsemän yli yhdeksän. Meillä on päävarjoistajat paikalla, joten aloitamme talous- ja raha asianvaliokunnan kokouksen. Tervetuloa. Meillä on hiukan epätavallisia aiheita tänä aamuna esittelijä molemmissa asioissa. mistä keskustellaan ennen äänestystä oli on Sander Lunes ja monet teistä tietävätkin jo. Hänestä on tullut puolustusministeri Belgian liitohallitukseen ja Ralf Paket äänen hänestä ilmoitetaan huomenna minitäysistunnossa ja toivotan hänet tervetulleeksi, mutta tällä välin minä johdan kokousta ja ECRn koordinaattorina toimin myös esittelijänä ja puheenjohtajana johtajana kahdessa seuraavassa aiheessa ja pyydän anteeksi, että on nämä kaksi tehtävää, mutta kukaan muukaan ei voinut ottaa puheenjohtajan nujaa eikä tätä esittelijän roolia, joten hoidan tämän kaiken tänä aamuna. Toivottavasti nyt kestätte minua, ettekä kyllästy liikaa ääneni. Ensimmäinen kohtaistuslistalla on Ekonin lausunto siitä, että perustetaan ohjelma sisämarkkinoille yritysten kilpailukyvylle mukaan lukien pienten pk-yritykset ja niihin liittyvät tilastotieteet. Sande Luunes oli siis esittelijänä ja nyt luen hänen laatimansa tekstin, puhun nyt ECRn koordinaattorina sekä entisen että tulevan esittelijän nimissä hiukan kontekstista. Ekon valiokunnan yksinaltainen toimiala kolmella alueella sisämarkkinaohjelmassa, nimittäin tilastot, tilastot, kilpailu ja rahoituspalvelut, aivan erityisesti rahoitusasian käsittely. Herra Lunes korostaa kaikkea kolmea aluetta. Ensinnäkin hän korostaa sitä, että Eurostatista ei pitäisi tulla uhria useiden eri ohjelmien fuusiosta. Aivan erityisesti hän vahvistaa kohtia statistiikasta, käyttää selvennyksiä Euroopan statistisesta ohjelmasta, tilasto-ohjelmasta. Myös mitä tulee tilastoihin, haluaa vahvistaa parlamentaarista valvontaa ja voidaan laatia alueellisia tilastotietoja tarvittaessa. Meillä on mahdollista, mitä tulee kilpailupolitiikkaan sitten, esittelijä ehdottaa, että lisättäisiin jotakin uusia haasteita digitaaliselta alueelta. Samalla vahvistetaan parlamentaarista valvontaa koskien menopuolta sisämarkkinaohjelmissa. Ja kolmanneksi lopuksi, mitä tulee rahoituspalveluihin, herra Luunes muistuttaa siitä, että eh, voittoa tavoittamattomien yritysten rahoitus, tehostavat taloustietoisuutta. Tämä ohjelma pitäisi avata uusille hakijoille, jotka täyttävät kriteerit, jos näitä uusia hakijoita tulisi. Lausuntoluonnoksen lisäksi 88 tarkistusta on tehty Ekonin jäseniltä. Kohteliaisuuden nimissä jätän asian nyt uudelle esittelijälle. Hän voi ehdottaa niistä sitten mahdollisia kompromisseja. Kuitenkin minusta kannattaa ottaa esille se seikka, että monet tarkistukset kollegoilta kuuluvat Ekonin toimivaltuuksiin selkeästi. Tämän lisäksi, mitä tulee yksinvaltaisiin toimivaltaisuuksiin usein on vain yksi tarkistus eri kohdista ja tämä vielä vähentää sovellusalaa kompromisseille ekonista. Mutta kompromissit todellakin uusi esittelijä saa laatia. Hän varmastikin innokkaasti ryhtyy tekemään työtä ja haluamme tietenkin kaikki tehdä yhteistyötä asiassa. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät ja heidän kommenttinsa mietinnöstä ensinnä EPPstä. Edustaja Tome. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za besedo. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että EPPssä me tuemme komission ehdotusta. Meidän mielestämme ehdotus on hyvä ja se johtaa hyviin hankkeisiin, joilla voidaan helpottaa yritystemme ympäristöä. Minä olen tehnyt yhdeksän tarkistusta ja aion käydä ne läpi, jos se teille sopii. Tarkistus 29 ja 50. Nämä näillä kahdella tarkistuksella haluan korostaa kilpailusääntöjen noudattamista. Tämä periaate löytyy EU-lainsäädännöstä, mutta on ihan hyödyllistä mainita se erikseen, koska monissa jäsenvaltioissa on ollut erilaisia tapauksia. Siksi on erittäin tärkeää, että varmistetaan, että kaikki kannustimet, jotka tulevat EUn budjetista, eivät ole sellaisia, että ne sisältäisivät virheitä meidän täytyy korostaa myös kansainvälistä yhteistyötä. Se on erittäin tärkeää meille. Sisämarkkinat ovat kehittyvä alue ja silloin ohjelman tavoitteena täytyy olla se, että täytyisi luoda uusia kannustimia jotka, aloitteita, jotka parantavat sisämarkkinoita ja kehittävät sisämarkkinoita. On useampia tarkistuksia, jotka menevät digitaalisten sisämarkkinoiden alueelle. Tämä on yhä tärkeämpi markkinasegmentti, siksi meidän on kehitettävä sitä huolella. Tämä on myös alue, joka tulee kehittymään nopeiten ja jos lainsäädäntömme on vanhentunutta, se voisi johtaa siihen, että se haittaisi tavoitteitamme. Ja sitten vielä tärkeä asia liittyen PK-yrityksiin. On paljon PK-yrityksiä, jotka haluaisivat osallistua EUn ohjelmiin, mutta niillä on ongelmia ja tarvitsisimme yhteyspisteen. Tämä verkosto voisi olla tällainen yhteyspiste. Kiitoksia. Thank you. Now be Kiitoksia. Sitten ST-ryhmästä edustaja Sant. Um, despite the broadness of the report. Kiitoksia. On tietysti selvää, että prioriteettejen tässä tulisi heijastella Ekonin toimivaltuuksia. Meidän täytyy olla varovaisia yhteenvedossa, jotka liittyvät kilpailupolitiikkaan, käyttäjiin ja tilastoihin. Erityisesti kun tarkastellaan eurooppalaisia tilastoja, eurooppalaisia tilastoja meillä on jonkun verran erimielisyyksiä esittelijän kanssa. 2009 ja 2023 tarkistukset ottavat esille tilastotieteen tavallisen määritelmän ja tässä lisätään tilastojen keräämisen, Tilastojen kerääminen tähän, että tilastoja tuotetaan eikä kerätä ja tietoja kerätään. Ja tästä syystä haluaisin, että meillä olisi alkuperäinen komission sanamuoto tässä tekstin kohdassa. Lisäksi haluaisin, että säilyttäisimme tämän teknologian, jota käytetään 223009 asetuksessa, joka koskee eurooppalaisia tilastotietoja, jossa selkeästi todetaan, että tilastoja kehitellään ja jaetaan Euroopan kilpailuverkoston parempi rahoitus on myös tervetullutta, varsinkin oikeastaan huolimatta, että pienet kansalliset viranomaiset ovat usein niin pieniä, että ei niillä ole riittävästi voimavaroja tehdä temaattisia tutkimuksia. Tämä koskee esimerkiksi esittelijän tarkistusta 6. Komission mahdollisuus myöskin täytäntöönpanna toimenpiteitä tässä suhteessa on tärkeää. Ekon valiokunta saattaa haluta ehdottaa sitä, että hyvä tarkastelutaso on välttämätön kaikissa yhtenäismarkkinoita koskevissa ohjelmissa, sille, siihen liittyvissä ohjelmissa. Meidän täytyy katsoa myös niitä investointeja, jotka kuuluvat pk ja jotka tapahtuvat heikommilla alueilla. Tarkastukset, jotka liittyvät myös sosiaaliseen yrittäjyyteen, ovat tärkeitä. Tässä on hyvä keskittää myös toiminta matkailualan rahoitukseen ja Välimeren alueelle. Tällä alueella tarvitaan paljon investointeja ja se on tärkeää globaalisti myöskin, kun tarkastellaan sitä, että sitä kehitellään kestävästi. Eri tavoitteiden asettaminen, kuten YK kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti äh, asetetut tavoitteet osoittavat on tärkeää. Ja näin meidän täytyy viedä eteenpäin tätä ja se on, heijastuu myös meidän kannassammekin. Kohta 21, siinä on hyvä, mm, siinä on otettu pois viittaukset kuluttajasuojaan. Tätä varmasti vastustamme. Ja lopuksi sitten tämä kaikkein heikoin linkki pitää ottaa esille tässä ohjelmassa. Tästä syystä olemme esittäneet useita tarkistuksia, joiden tavoitteena on muuttaa sitä järjestystä jo niin, että kansalaiset tulevat ennen yrityksiä. Kiitoksia Sant. Sitten Remon Tremosa ALDE-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan onnitella entistä kollegamme Sander Lunesia. Hän oli hyvin tehokas, pätevä meppi ja minulla oli ilo tehdä hänen kanssaan työtä eri asioissa. Toitan hänelle kaikkea onnea ja menestystä hänelle ja hänen seuraajalleen, joka on pian tänne tulossa. Hyvät kollegat, muutama sana vain, koska meidän alderyhmässä aina olemme tyytyväisiä ohjelmasta, joka haluaa vahvistaa sisämarkkinoita, kilpailukykyä yritystemme joukossa ja erityisesti mainitaan tässä PK-yritykset haluan muistuttaa teitä siitä, että minun mielestäni paras Euroopan EUn saavutus ja menestys viime vuosikymmeniltä on juuri sisämarkkinat. Uskon, että se, mitä eri maat ympäri maailmaa me, me, meiltä matkivat, on, ovat juuri nämä vapaat alueet, siis vapaa liikkuminen, vapaiden äh, ihmisten äh, tuotteiden, tavaroiden, palveluiden vapaa liikkuvuus, tätä kaikkea parannetaan ja helpotetaan jäsenvaltioiden kesken, joten joka ikinen ohjelma, jonka komissio aloittaa ja tarkoituksena vahvistaa sisämarkkinoita on aina meidänkin ryhmämme etujen mukaista me suhtaudumme myönteisesti siihen, että täällä erityisesti mainitaan pk-yritykset. Kuten ehkä tiedätte, hyvät kollegat, luonnollisesti monikansalliset yritykset ovat tärkeitä yrityksiä, mutta pk-yritykset, niiltä tulee pääpanostus työpaikkojen luomiseen. Esimerkiksi tulin itse Barcelonasta, maassani Katalonissa on 8000 yli 800, mutta puoli miljoonaa pk-yritystä, ne luovat yli 90 prosenttia kaikista työpaikoista. Tämän takia me olemme erittäin tyytyväisiä, että komissiosta on tarpeen lisätä informaation välineitä, koulutusohjelmia ja hätämekanismeja, joilla voidaan vahvistaa pk-yritysten asemaa. Uskon myös, että sillä on suurta merkitystä, että tässä on nyt juuri kyse eurooppalaisista tilastotiedoista, koska me ta- poliitikot, poliittiset päättäjät tarvitsevat parhaan mahdollisen tiedon ja välineet, jotta voidaan tehdä päätöksiä. Tämän takia olemme tyytyväisiä, että Euroopan tilastot tiedot ovat olleet komission kohteena myös. Tätä kautta pyritään yhdenmukaistamaan toimintaa ja levittämään parhaimpia käytäntöjä, koska vieläkin kuitenkin erilaisuutta on, mitä tulee tilastotietojen laatuun EU-maissa. Ja tämän takia Tämä on hyvä asia ja varmasti voimme löytää kompromissin kaikkien muiden ryhmien kanssa koskien sitä, miten juuri tätä asiaa voidaan vielä parantaa. Ja lopuksi ei pidä unohtaa, että eri jäsenvaltioissa on myös aluehallintoja, alueellisia parlamentteja, joilla on veronkanto-oikeuksia ja on pitkät perinteet on hyvästä tilastotietovirastoista ja tämä pitäisi ottaa huomioon myös EU-sääntelyssä. Mielelläni odotan tai teen yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitoksia. Kiitos. Onko täällä joku vihreiden ryhmästä mukana? Siinä tapauksessa sama kysymys sitten GUE-ryhmästä. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Ei. Sitten esittelin, tiivistän tämän ja kiitän kaikkia varjoesittelijöitä heidän kommenteistaan. Olen ottanut yksityiskohtaisesti ylös kaikki kommentit ja varmistan, että uusi esittelijä saa teidän kommenttinne ja henkilökunta salissa varmasti myös varmistaa, että häntä briefataan aikataulu Äänestys Ekonissa on 10. joulukuuta ja tämän takia pyytäisin teitä kaikkia tekemään läheistä yhteistyötä uuden kollegamme kanssa, kun hän saapuu huomenna parlamentin, jotta asia saadaan aikataulussa eh, äänestykseen 10. joulukuuta. Kiitän teitä kaikkia avustanne ja nyt tämä kohta on loppuun käsitelty ja mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Seuraava kohta säännöt, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennaltaestämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syyttämiä varten. Uutena esittelijänä äh, tai hän ei uusista pääse paikalle, minä korvaan e- edelleen, edelleen esittelijä ja luen minulle annetun äh, esityksen. Hän pyytää anteeksi, että ei päässyt paikalle. Hän pyysi minua lukemaan seuraavan tekstin nimissä Herra Luke haluaa kiittää varjoesittelijöitä ja edeltäjäänsä herra Sander Lunesia erinomaisesta rakentavasta työstä. Kaikki kollegat omaavat saman pyrkimyksen. Halutaan helpottaa tiedonvaihtoa, joka liittyy rahanpesun vastaiseen toimintaan ja terrorismin rahoituksen torjuntaan kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten ja muiden viranomaisten kanssa samanaikaisesti. Halutaan suojella legitiimejä intressejä, oikeus- ja luonnollisilla henkilöillä, joihin tämä tieto mahdollisesti voi vaikuttaa. Me olemme saavuttaneet konsensuksen suurimmassa osassa kohtia. Vain pieniä mielipideeroja on jäljellä. Herra Luke toivoo, että tämä lausunto saa laajaa tukea EK-valiokunnassa kanssa ja saavuttaa ne tavoitteet, joista kaikki olemme sopineet. Tämä, tähän päättyvät nämä kommentit ja nyt sitten varjoesittelijöiden vuoro EPPstä, Era van den Kandelaar. Hän ei näytä olevan paikalla. Onko joku EPPstä, joka puhuisi hänen puolestaan? Sitten herra Koffert SD-ryhmästä. Onko joku paikalla ST-ryhmästä, joka puhuisi heidän ryhmänsä nimissä? No. Yes. um, uh, our, our shadow, uh, Mr. Kofod. Uh, Uh, would like to thank... Meidän varjoesittelemä Kufut haluaisi kiittää esittelijää ja SNT-ryhmän puolesta hän haluaisi muutaman kommentin tehdä. Olemme iloisia siitä, että toimiva kompromissi on saatu aikaan suuresta osasta tekstiä ja että tekstiä on huomattavasti vahvistettu alkuperäisestä luonnoksesta. Olemme tehneet varsin paljon tarkistuksia ja hän on iloinen nähdessään, että suurin osa niistä löytyy Ähm, tästä. Äh, tehokkaan yhteistyön varmistaminen EUn jäsenvaltioiden viranomaisten välillä, kun on kyse äh, rahoitusalan rikosten äh, estämisestä, paljastamista ja tutkimisesta on erittäin tärkeä tehtävä. Se liittyy läheisesti muuhunkin työhön tässä valiokunnassa ja takse kolme valiokunnassa. Tämänpäiväisen äänestyksen kautta vahvistamme EUn yhteistyötä rahoitusalan rikoksia vastaan, esimerkiksi rahanpesua vastaan. Tätä tarvitaan, jos nähdään kuinka paljon rahanpesuskandaaleja meillä on ollut eri eurooppalaisten pankkien yhteydessä. Tiedämme, että useissa näistä tapauksista tehoton yhteistyö viranomaisten välillä on hidastanut tai jopa estänyt näiden rikosten paljastamista ja tutkimista. Siksi odotamme kovasti, että nämä uudet ja vahvistetut määräykset pannaan pian täytäntöön, jotta voidaan nopeasti vaihtaa tärkeää tietoa, jotka liittyvät rikoksiin. Ja sitten haluaisin vielä lisätä tähän Jeppe Kufudin puheenvuoroon, että meille on erittäin tärkeää, että tämän säädöksen kautta emme vesitä mitään niistä saavutuksista, joita olemme jo toteuttaneet myös tässä valiokunnassa, kun hyväksyimme AMLD 5 ja tämä tietenkin liittyy myös keskusteluun muiden valiokuntien kanssa, jossa tiedämme, että joillain kansallisilla rahanpesun selvittelykeskuksilla on hyvin hyvät tulokset, mutta tämä ei pidä Äh, vähentää yhteistyön henkeä. Meidän täytyy vahvistaa rahanpesun selvittelykeskusten yhteistyötä. Se on erittäin tärkeää. Kiitoksia. En näe muita varjoista, joten sitten muut poliittiset ryhmät, onko niistä puhujia? Sitten haluaisin nyt lopettaa tämän kohdan tarkistusten käsittelyyn ja muistutan kollegoja siitä, että Ekonissa äänestään tänään. Kiitän teitä huomiosta. Tämä kohta päättyy kokousta. Pidetään viiden minuutin tauko kunnes sitten äänestys alkaa. Kiitos.

Okay, welcome back, ladies and gentlemen. We seem to have a few more members in. Nyt tervetuloa takaisin, hiukan enemmän jäseniä paikalla. Voimme varmasti alkaa aamun äänestykset, aika lyhyitä äänestyksiä, toivottavasti ei mene kovin paljon aikaa. Haluaisin ensin toivottaa tohtori Langenille oikein hyvää syntymäpäivää. on that note, can we now, on this very happy occasion, have a test vote, please? No niin, kun ollaan näin iloisesti tunnelmassa, niin otetaan sitten vielä koeäänestys. Sven. Excuse me, colleagues, uh, before we... Anteeksi, kollegat, ennen kuin äänestämme, haluaisin uh, todella sanoa, että minä olen vakavasti huolissani uh, siitä, että tämä parlamentti on, näyttää olevan tiellä hyväksyä CNS-ehdotus, joka muuttaisi niitä lakeja, joista olemme äänestäneet sopimuksen 121.6 artiklan mukaisesti, erityisesti kun on kyse budjetin keskipitkän aikavälin tavoitteista ja myös muista säännöistä, rahoitussäännöistä. Ja nyt hyväksyttäisiin se, että tämä tapahtuisi toisen oikeusperustan pohjalta 126.14. Ja se tarkoittaisi sitä, että asia, josta olemme äänestäneet yhteispäätöksessä, eh, se olisi sitten enää tällainen lausunnon laatimis lähestymistapa. Ja jos parlamentti hyväksyy tämän eh, oikeusperusta rajoittamiseen, sitten vien parlamentin oikeuteen, eh, koska eh, eh, rajoitetaan kaikkien meidän meppien oikeuksia saada yhteispäätösmenettely, jonka sopimukset ovat meille taanneet. Take note of that. Kiitoksia, Giggold. Otamme tämän huomioon, Siteristö tekee tarvittavan. Voimmeko aloittaa tämän koeäänestyksen? Olkaa hyvä. cards. I've got two cards missing. Kaksi korttia puuttuu. Mr. No no um, can I just check, Mr. Connie, you don't have your voting card? Herra Connie, teilläkö ei ole teidän korttianne mukana? Hyvä. We will endeavour to add your vote every lisäämme sitten teidän äänenne joka kerta, kun on tällainen tärkeä äänestys tai kohta sitten vielä yksi puuttuisi. Nyt kaikki ovat mukana, kaikki osaavat käyttää kortteja. Hyvä. Sitten aloitamme ensimmäisen äänestyksen. Herra Giegoldin mietintö kohta 10, fiskaalisohjelma yhteistyöverotuksen alla. Yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. And please bear with me, this is my first... Kärsivällisyyttä olen ensimmäistä kertaa äänestyttämässä ja jos tunnette mut tiedätte, että en ole kovin hyvä laskemaan tätä ylhäältä päin käsiä. Äänestys alkaa. Päättyy. Okay, so the vote is rejected. Hylätty 19.16. 9 vedetty pois, 67 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D. Kolme suullista tarkistusta. Vastustaako joku näitä? Puolesta. Ensimmäinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Täytyy ottaa koneäänestyksenä. Tarkistamme toisen suullisen tarkistuksen. Vote is open. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten kolmas suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää Joudumme tarkistamaan tämäkin, ikävä kyllä äänestys alkaa ja päättyy. Selvästi hyväksytty. En ymmärrä, miksi nyt en sitä nähnytkään. Sitten voidaan mennä seuraavaan kohtaan kompromissi if I'm told by my secretary... Sihteeristä kertoo, että jos haluatte äänestää kompromissista kokonaisuudessaan, voidaan niin tehdä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi E, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 96 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi FA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- Tarkistus 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetista 13 puolesta vastaan tyhjää. Joudutaan tarkistamaan. Äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää. Joudutaan tarkistamaan tämäkin jos alkaa. Päättyy. Hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty 112. Tähän liittyy suullinen tarkistus vihreiltä. Vastustako joku suullista tarkistusta? Sitten puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Anteeksi, hyväksytty puheenjohtaja. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi IA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tämän saka? Päättyy. Hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta. Those against. Vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa ensi alkaa? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 65 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme. Äänestys alkaa. Vote is closed. Se päättyy. Hylätty. 66 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme komission ehdotuksesta muutettuna nimenhuutoäänestys. Vote is open. Äänestys alkaa. Päättyy. No Selvästi hyväksytty ja nyt asia viedään sitten täysistuntokäsittelyyn seuraavaksi. Kiitoksia seuraavaan äänestykseen. So the second vote is... Seuraava äänestys koskee ehdotusneuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista säännöistä jäsenvaltiossa. Ensimmäinen osio 8, 90, 11 ja 12. Niistä annetaan yhdestä puolesta. Anteeksi, tämä olikin nimeen huutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hylättyä. Okay, I have just taken advice from my colleagues here. No juuri tässä kollegat neuvoivat Kyseessä oli tarkistus. Tarkistus on hylätty, mikä merkitsee, että koko muu äänestysluettelo käydään läpi. Eli näin sitten mennään A, kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. B puolesta Apologies and please bear with me. Anteeksi, toivottavasti olette kärsivällisiä. 39 tässä tapauksessa, koska kompromissi hylättiin puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Vote is open. Äänestys on alkanut, päättynyt. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan uudelleen. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. B. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Artikla 2. Kohta 42 puolesta vastaan. On pyydetty, että kaikista kohdista äänestän erikseen. 42 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Taas tarkistetaan. Täällä on outoja lukuja tänään. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan. Taas tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Nämä ovat nyt niin lähekkäin, että joudutaan tarkistamaan useat. Hylätty jälleen kerran. Eli 47 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää Taas joudun tarkistamaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan. Jälleen kerran joudun tarkistamaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Tasapeli eli hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, koska isot ryhmät eivät ole niin johdonmukaisia. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla sama tilanne, mutta tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, tässä näyttää myös kelmaeroja puolesta. Ja, anteeksi, äänestys on alkanut, päättynyt. Hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Tasapeli eli hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Tasapeli hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Jälleen kerran täytyy tarkistaa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Nyt useimmat näistä kyllä joudutaan tarkistamaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 63 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 64 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 65 tarkistetaan. Mielellään voidaan tarkistaa. 64 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 65 puolesta Anteeksi, neljä jäi välistä. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 65 puolesta 65 siihen ei vielä kukaan ole ottanut kantaa. Tämä on riittävän vaikeaa, kun nämä ovat niin lähekkäin, mutta kun täällä kukaan ei viittaa mitään, niin silloin tämä ei onnistu ollenkaan. Sopiiko se, että te käydään kaikki tämä sähköisesti, silloin mennään paljon helpommin. Eli kaikki äänestykset sähköisesti. 65 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 66. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi G. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Tasapeli eli hylätty. Viisi. Sähköinen äänestys. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 67. Sähköinen tarkistus. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi H sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Seitsemänkymmentäkaksi. Jälleen sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 77. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 78. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 79 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkastus 80. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 81. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 82. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 83. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 85. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 86 Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi I. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Näin ollen meillä on sitten tarkistus 87. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 88. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. J-kompromissi. Tää sähköisesti tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty yhdellä äänellä. Johdatus kappale yksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty yhdellä äänellä. Kompromissi K. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi L. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty yhdellä. Tarkistus 16. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 17. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi M. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Tasapeli eli hylätty. Ja nyt äänestetään yksittäisestä tarkistuksesta 18. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 19. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi N. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistukset sitten. 20 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 21. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 22. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 23. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 24. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 25. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 26. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 27. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 28. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 29. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Tasapeli eli hylätty. 30. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Jälleen kerran tasapeli eli hylätty. 31 sähköisesti Äänestys on päättynyt. Hylätty. 32. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi O. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty yhdellä äänellä. Eli yksittäiset äänestykset. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. kompromissi raukesi, eli täytyy käydä nämä yksittäiset äänestykset. Kaksi kuuluu tähän kompromissiin. erillisäänestykset 34, 35 ja 33. olen ihan ilahtunut siitä, että meidän ei tarvitse äänestää eri järjestyksestä. 33 ensin. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Äänestys on alkanut 34. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 35. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi B. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Näin tarkistus 36. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 37. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 38. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. she brought it in. Can I ask the rapporteur whether the oral amendment has been... Esitteli onko tämä suullinen tarkastus vedetty pois? Thank you. In that case... Kiitoksia. Tässä tapauksessa sitten Kohta yksi, tarkistus 13 puolesta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 1. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Nimeutu äänestys tässä tekstistä sellaisena kuin se nyt on muutettu. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Tasapeli, eli hylätty. Eli valiokunta ei ole hyväksynyt tätä mietintöä sellaisena kuin se on. Nyt menemme aamun kolmanteen äänestykseen. That means that the commission proposal stays. Tämäkö tarkoittaa, että komission ehdotus pysyy meillä vaihtoehtona? I think we need to take advice on this. It seems a little more complicated um, than just a, an opinion from the, the dais. Um. Tämä tilanne näyttää vähän monimutkaisemmalle, me pyytää neuvoa ja kerromme valiokunnalle sitten. Eli me emme tiedä. Me emme tiedä, pysyykö komission ehdotus seurauksena sillä, että meillä ei ole nyt lausuntoa tästä valiokunnasta. Eli me kysymme neuvoa. Kolmas äänestys tänä aamuna on yhteinen arvonlisäverojärjestelmä tietyn kynnyksen ylittävien tavaroiden luovutuksia palveluksiin tilapäisesti suoritettava yleinen käännetty verovelvollisuus. Ensimmäinen eh, kohta nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. By the way, if you were wondering why I'm pausing, I'm waiting for everyone to register their votes. The quicker you... Jos ihmettelette, miksi minulla kestää, odotan, että kaikki rekisteröivät äänensä. Mitä nopeammin sen teette, sen nopeammin voin päättää äänestyksen. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi. ei 32, koska 30 hyväksyttiin. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 raukeaa, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta. Pyydän anteeksi, ne olivat identtiset, e, siksi niistä piti äänestää yhdessä. Sitten 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ihan selvästi ylätty, Mutta teidän käteen eivät nousseet samalla tavoin alussa, sen voin sanoa. 37 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Hylätty. Pyydän anteeksi. 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Pervans auttaisi, jos ainakin kaksi koordinaattoria näyttävät, koska muuten tämä on vaikea. Hylätty siis. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 raukeaa, 42 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto osan kappale 1. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 raukeaa, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 raukeaa, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Nyt äänestämme komission ehdotuksesta näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 7 vastaan, 16 tyhjää. Eli hyväksytty. Kiitoksia esittelijä. Okay, the next vote is actually on money laundering. Sitten seuraava äänestys liittyy rahanpesuun. Kompromissi A puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan ty- tyhjää. Tarkistetaan. Aloitetaan äänestys. Close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. Jos teille sopii, kun meillä on tällainen hyvin sekain oleva tilanne, niin otetaan koneäänestyksellä. Y- y yhdeksän koneäänestyksen äänestys alkaa. <laughs> Vote is closed. Äänestys päättyy. Ja tätä minun ei olisi tarvinnut tarkistaa. Mutta yritetään uudellaan käsiä nostamalla kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Nyt minun on tarkistettava. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 50 puolesta, se on vedetty pois. Kompromissi B, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi C, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi D, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 raukeaa, 63 puolesta, vas, 63 puolesta, vastaan, tyhjää, raukeaa. 64 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusikymmentäkuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksy, hylätty. 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan Tyhjä. Hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Ja sitten äänestämme komission ehdotuksesta näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta, ei vastaääniä, kaksi tyhjää. Tämä on hyväksytty. Kiitoksia esittelijälle. So the next vote will be on the draft report by Mr. Matto on the European Central Bank annual... Seuraavaksi EKPn vuosikertomus. Ensin tarkistus 55 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi DA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme äänsaka. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Joudun tarkistamaan, jos alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 95 puolesta. Ai se onkin katettu jo 96 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty 97 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kompromissi E puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 113 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten 115 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 117 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 118, ai se onkin jo tullut käsiteltyä sitten kompromissi F puolesta vastaan, vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143, 141 puolesta vastaan tyhjää. Joudun tarkistamaan. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 143. Alkuperäisestä tekstistä pitää nyt äänestää puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kestävyys, sustainability. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi K puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 167. Ai se onkin jo katettu sitten kompromissi kohta 13. Nyt on todella hankalaa. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi L puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 176 on katettu, sitten 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 178 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan tämän uudestaan. Vote is open. Vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistan kuitenkin, koska oli vähän onnäköistä äh, alkaa. hyväksytty on, mutta mm, puolesta, 184 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 186 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 187 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 188 puolesta vastaan, tyhjää, tai 189 puolesta vastaan. Tyhjää. Joudumme tarkastamaan. Äänestys Päättyy. Hyväksytty. 190 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 191 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 192 Alkuperäinen teksti. Kohta 16 puolesta on tyhjää. Hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Ah. It certainly wasn't clear. Ei kyllä tullut selväksi ollenkaan tätä ylhäältä. Äänestys päättyy hylätty. 193 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistamme 214. Vote is closed. Äänestys päättyy hylätty 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi R puolesta. Tähän liittyy sitten suullinen tarkistus, vastustaako muuten joku sitä, Ai kaksikin niitä on. Okay, so we need to vote the two oral amendments separately. So the... Niistä erikseen, erikseen ensimmäinen suullinen esitys puolesta vastaan tyhjää Joudumme tarkistamaan ensimmäinen suunnan tarkistus. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tar- su- kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin ollen koko teksti, kompromissiteksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. On vaikea nähdä EPP-läisten käsiä. Pyytäisin vähän selvemmin ne ylös. Varmasti joku voi korjata tässä 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 2.30 puolesta vastaan tyhjää. Joudumme tarkistamaan, jos alkaa. Vote is closed. Päättyy. Sitten tarkoitus 1, viite 1 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty kaksi puolesta vastaan hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys Vote is closed päättyy. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Näkyy vain murto-osa käsistä, joten taas koneäänestyksellä. Four. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää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 tyhjää, hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta. En näe Alden edustaja vastaan. Joudutaan tarkistamaan. Äänestys alkaa 27. Close the vote. That's rejected hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 2V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa vielä. Vote is closed. That's adopted. So we have... Sitten nimenhuutoäänestyksenä koko teksti äänestettynä muutettuna nimenhuutoäänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty 39.2 ja kaksi tyhjää. Kiitämme esittelyä. Ja sitten viimeinen äänestys tänä aamuna. Initiative report by Mr. on... mietintö pankkiunionista vuosikertomuksesta, joten suoraan kompromissiin A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B, B vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää. Minun on tarkistettava. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan. Tämä on tarkistettava. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi RA puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 152 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 154 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 162 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 163 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. hylättynyt. Se näkyy aika selvästi. 170 eh, puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty alkuperäinen teksti. 22 kappale 22 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti. Johdanto osan kappale yksi kaksi kolme ja neljä. Äänestämme yhtenä ryhmänä puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. tosi kappale kuusi puolesta, ja seitsemän alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto osan viite kahdeksan. Tarkistus neljä. Kahdeksan anteeksi alkuperäinen teksti siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten alkuperäinen teksti toisaan viitteet 9-11 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta tarkistukset 6-10 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tuossa kappaleet, tarkistus 11. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää Voimmeko tarkistaa tämän? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti. Eli siis tarkistus 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan uudelleen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti meidän ei tarvitse äänestää siitä. 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaanpa tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 raukeaa, 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Hylätty. Olette oikeassa. Äänestys päättyy. Suurella enemmistö 35 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt menemme komission ehdot, äänestyksen komission ehdotuksesta näin muutettuna. Pyydän anteeksi. Minä luen, mitä tässä paperina lukee, eikä sitä, mitä minun pitäisi sanoa. Eli olen kyllä äh, aika huono tässä puheenjohtajapallilla, ymmärrän tämän kyllä. Eli nyt siis nimenhuuto äänestys. Joka tapauksessa äänestys alkaa. I've got two more waiting to vote. One is myself. Kaksi vielä, jonne pitää äänestää. Minä itse mukaan luettuna. Äänestys päättyy. Hyväksytty 35 puolesta 5 vastaan eikä tyhjiä. Onnittelut esittelijälle. So I am now gonna... Ja nyt aion keskeyttää Ekonin kokouksen viideksi minuutiksi ennen kuin kokoonnumme uudelleen yhdessä budjettivaliokunnan kanssa kello 11. Kiitoksia, että olitte niin kärsivällisiä kanssani, kun ensimmäistä kertaa johdin äänestyksiä.